komission jäsen Nives saa puheenvuoron. Tervetuloa muuten. Kiitos, että olette iltapäivällä täällä paikalla. Niin kertoisin, että terveydellisistä syistä varapuheenjohtaja Federica Mogherini ei voi olla täysistunnossa paikalla. On pitemmittä puhetta annankin puheenvuoron komission jäsen Stilja Nivekselle. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät kollegat, Libya on nyt kriittisessä vaiheessa. Tilanne on heikentynyt heikentymistään. Sisäisesti siirtyneiden määrä on kasvanut kasvamistaan monilla aloilla. Varsinkin Begasin naapurustossa on vakava humanitaarinen kriisi käsissä. Terveys- ja koulutuspalvelut on, ovat murtuneet. Monet sairaalat ja koulut tuskin toimivat. Öljytuotanto on alimmalla tasollaan. Käteisvarannot hupenevat nopeasti ja siellä tukia ei enää ole tarjolla. Libyan valuutta on devalvoitunut voimakkaasti ja tästä syystä on peruselintarvikepuutteita ja leivän hinta tai muuten peruselintarvikkeiden hinta on laskenut. Turvallisuustilanne on sekin heikentynyt. ISIS-taistelijat ovat kyllä tervetulleita, mutta ei ole juurikaan järjestystä tarjolla tai hyvin vähän. Monissa paikoissa rikollisuus rehottaa rankaisematta mutta tätä on helpottanut myös se, että jatkuvasti tapahtuu salakuljetusta maahanmuuttajien kohdalla. Ja totta kai eteläraja on täysin avoin. Liian moni merellä asettanut elämänsä vaaraan turvattomissa veneissä. Yhä enemmän libyalaisetkin itse lähtevät ulkomaille Tunisiaan ja siellä onkin tukea löytynyt, mutta monet libyalaiset perheet ovat jo käyttäneet säästövaransa ja tarpeita enää pystytä tyydyttämään. Enemmistö libyalaisista ovat tässä uhrina. Sota on hyödyttänyt pelkästään terroristiryhmittymiä, kuten ISISiä. He ovat uhka, jota ei voida sivuttaa. Se vain jatkuu sodan ansiosta ja siitä kärsii koko Libyan yhteiskuntaa. Kun he eivät pysty paikallisten milisien kanssa liittoutumaan, he pyrkivät kuitenkin pitämään vallassa alueita. Viime kesänä menetettiin osa alueista, mutta kuitenkin Sirtissä ja Kisidissä pystyttiin Tripolin ja Pegasvälinen moottoritie sulkemaan. Ja terroristiuhka ei koske pelkästään Libyaa, vaan myös naapurimaita. Tämä on lisäsyys sille, että tarvitaan kansallisen yhtenäisyyden hallitus. Sellainen hallitus, joka voisi riittävästi milisiä saada valtion valvontaan. Edistystä on toki saavutettu poliittisessa prosessissa. Euroopan YK on erityis lähettiläs meidän tuellammekin tekee kyllä kaikkensa, jotta voitaisiin hallitus toimimaan ja jotta saadaan kilpailevat ryhmittymät Tripoliin. Viime viikolla New Yorkissa YK yleiskokouksen yhteydessä kansainvälinen yhteisö osoitti, että se on yksimielisesti antamassa tukea yhteyshenkilölle – niin, että eri tahot saadaan saman pöydän ääreen. Molempien osapuolten pitäisi laatia neuvoteltu sopimus. New Yorkissa nähtiin jotain uuttakin, joka on aika rohkaisevaa vihdoin viimein. Koko kansainvälinen yhteisö, mukaan lukien kaikki liittyvät naapurimaat, ovat samaa mieltä jatkosta. Tämä on osittain tulostaan myös Euroopan unionin aktiivisen toiminnan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa Euroopan unioni on ollut ratkaisevassa roolissa, jotta prosessi menisi näinkin pitkälle. Me olemme yötä myöden tehneet työtä kirjaimellisesti tukeaksemme sellaisen hallituksen mahdollisuutta, jossa olisi kansallinen yhtenäisyys takana. Kansainvälinen yhteisö on nyt yksimielinen tästä – ja nyt libyalaisten täytyy kantaa oma vastuunsa tästä eteenpäin ja muodostaa hallitus, jotta päästäisiin pidemmälle, ettei maa romahtaisi. Me tiedämme varsin hyvin, että vaikka olisikin kansallisen yhtenäisyyden hallitus, niin hetkessä Libya ei miksikään muutu. Siihen saattaa mennä aikaa, jotta tilanne paranisi, vaikkakin kaikki tärkeimmät puolueet allekirjoittaisivat sopimuksen mutta se loisi kuitenkin mahdollisuuden parannuksen takaamiseksi. Se ei ole päätös, vaan alku muutokselle. Minä haluaisin nyt kertoa, mitä Euroopan unionin strategiset tavoitteet ovat tässä. Ja siinä, mitä toimita me harjoitamme valmistellessamme toimia tavoitteiden saavuttamiseksi. Me haluamme turvallisuutta, vakautta, vastuuntoisen hallituksen ja järjestyksen Libyaan. Ihmiset ansaitsevat sen, että heillä on rauha maassaan ja ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin. Haluamme Libyan talouden kukoistavan jälleen kerran ja myös ajatellen meidän yhteyksiämme. Niin haluamme, että salakuljettajat, jotka hyödyntävät epätoivoisia ihmisiä, saataisiin vihdoinkin vastuuseen. Meidän alustavat ponnistelumme auttaaksemme Libyaa hallitsemaan omia satamiaan ja saman aikaan vahvimpia instituutioita voivat alkaa vasta sitten, kun meillä on uusi hallitus, jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Mutta me olemme kyllä valmiita, kuten New Yorkissa kaikki osapuolet lupasivatkin, käynnistämään apupaketin, jonka arvo on 100 miljoonaa euroa, kunhan poliittinen sopimus on saatu. Tässä olisi mukana myös erilainen kirjo toimenpiteitä, joita Euroopan unionin Libyä budjetikoilta voidaan rahoittaa mukaan lukien myös väline, jonka myötä saadaan aika rauhaa ja vakautta, turvallisuutta. Tämän rahan myötä voitaisiin rakentaa libyalaisia instituutioita. Voidaan rohkaista vuoro eri ryhmien ja maiden kesken, paikallishallintoakin tukea, kuten kansalaisyhteiskuntaa ja totta kai viestimiä. Tämän myötä ihmiset saisivat elämän normaaleille raiteilleen ja voitaisiin peruspalveluita ruveta tarjoamaan muun muassa terveydenhuollossa. Me autamme ministeriöitä, jotka ensisijaisesti tulevat kyseiseen maahanmuuton kysymyksessä. Autamme pk-yrityksiä ja työllisyysmahdollisuuksia, jotta liberalaisilla nuorilla olisi mahdollisuus päästä työmarkkinoille ja saada maan raiteilleen. Tämä sen lisäksi, mitä humanitaarista apua me olemme jo tarjonneet. Kun ajatellaan kaikkein kiireisimpiä tarpeita hädänalaisempien parissa, me olemme nyt suunnittelemassa työtä sen puolesta, että voitaisiin kansallinen yhteisöiden hallituksen antaa kunnon puitteet. Me autamme myös YK toimia suunnitteluyksikössä, joka on Tunisissa. Tämän lisäksi teemme yhteistyötä YK kanssa pitkällä aikavälillä autaksemme uutta hallitusta muilla aloilla. Tarkoituksena on olla merkittävässä osassa kaikissa yhteisissä työryhmissä. Siis kansainvälisessä yhteisössä yhdessä Libyan hallituksen kanssa. Ne on jo toiminnassa. Mutta nyt on libyalaisista kiinni ottaa seuraava ratkaiseva askel. Kukaan ei tätä päästöä voi tehdä heidän puolestaan. Tiedän, miten paljon parlamentti on aina tukenut poliittista sopimusta. Olen aivan varma, että parlamentti jatkossakin on tärkeässä osassa, jotta eri osapuolet löytäisivät vakaan ratkaisun. Nyt on tullut korkea aika, että osapuolet osoittavat johtajuutta kantavat oman vastuunsa ja allekirjoittavat sopimuksen. Nyt on tullut korkea aika Libyalle päästä jaloilleen. Kiitos. Kiitos komission jäsen Stylianides ja nyt aloitamme keskustelun. Ensin poliittisten ryhmien puolesta puhuvat kansanpuolueen puolesta edustaja Gabriel, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire, chers collègues. Kiitos puhemies, komissaari. Ensimmäistä kertaa vuoden 2011 jälkeen Lyypöylän etenemissuunnitelma täysimittainen siellä. Me täytyy kiittää yk edustaja Ferranti Vionin ponnisteluita. EU täytyy jatkossakin tukea näitä toimia. Osapuolten täytyy nyt ottaa vastuunsa Libyan tilanteen osalta, mutta sama täytyy saada päätöksen tilanne, joka maassa on vallitsevana ja joka uhkaa kansallista turvallisuutta. Kansallisten yhteisön tukea täytyy jatkaa. Kuten komissaari totesi, nyt ei ole aikaa enää neuvotella, vaan nyt täytyy ottaa vastuu ja pistää täytäntöön kansallisen yhtenäisyyden hallitus. Tämä on tärkeä se unionin kannalta. Yhteys Sahelin alueeseen on merkittävä. Tuo alue on avainasemassa, kun turvallisuusvyöhykettä pyritään laajentamaan Hienoa, että nyt ilmoitettiin, että Sahelin Nigerin alueen rahoitusta lisätään. Lisäksi täytyy tukea Malin siirtymävaihetta, koska tämäkin liittyy Libyan tilanteeseen ja terrorismin vastaiseen taisteluun ja salakuljetuksen vastaiseen taisteluun. Tässä yhteydessä haluaisin hyötyä tästä keskustakin tarttua tilaisuuteen vedotakseni sen puolesta, että afrikkalaisen, Afrikan suuntaan lisätään yhteyksiä ja parantaa yhteistyötä. YKssakin täytyy jatkossakin jatkaa ponnisteluita ja viedä eteenpäin erilaisia hankkeita, jotka pyrkivät alueisiin rauhanhankkeisiin mukaan luettuna vähemmistöjen ja naisten rauhanhankkeet. Rauhan rakentaminen on erittäin merkittävässä asemassa ja tässä yhteisö on tärkeä rooli. Libyan konflikti on asia, jossa yhtä lailla kuin Syyrian osalta pyritään parantamaan tilannetta ja kuinka pystytään toimimaan siten, että koko alueen vakauden mahdollisuus paranee. Tämän kysyn, tämän kysyn tarvitaan vain. Kiitos edustaja Postinaru. Teilläkin kaksi minuuttia SD-ryhmän puolesta. Kiitoksia. Puhemies, ja haluan kiittää komissaaria sitä tiedosta, jota juuri meille kerroitte. Libyahan oli YKonkin yleiskokouksessa tärkeä keskustelun aihe. Meidän täytyy jälleen kerran toistaa se, mitä olemme sanoneet jo useaan otteeseen. Olemme puhuneet takarajoista, aina vain takarajoista, ja todenneet, että aikaa ei saa menettää. Aina näyttää siltä, että yhtenäisyyden hallinto on lähellä, mutta ei se kuitenkaan näe valoa. Tämä ei saa, tässä ei saa olla kyse henkilökohtaisista intresseistä. Tässä on kyse koko maan ja kansan kohtalosta ja koko alueen kohtalosta. Tämän alueen tulevaisuus ja vakaus liittyvät siihen, miten Libyan tila, tilanne edistyy. Tässä ei tuhlaa aikaa se, leviää aina sinne, missä se löytää hedelmällistä maaperää. YK, kansainvälinen yhteisö eivät voi riskerata sitä, että Libyasta tulee sortunut valtio. Ne, jos, jos joku välittää libyalaisista, niin me emme todellakaan enää saata riskeerata rauhan suunnitelmaa. Tällä hetkellä ähm, äh, väkivalta, on sell- väkivalta ja humanitaarinen kriisi ovat vakavia ja niiden täytyy päättyä. EUn täytyy olla valmiina auttamaan ja tehän juuri sanoittekin, kuinka Ähm, Eurooppa voi kansallisen yhtenäisyyden hallintoa avittaa Libyassa. Siksi on tärkeää saada aikaan sellainen sopimus, yhteisymmärrys, joka ottaa huomioon molemmat osapuolet, mutta yksikään sopimus ei voi olla täydellinen molempien tai kaikkien osapuolten eh, mielestä. Tässä on kyse kompromissista. Täytyy ottaa ja antaa. Nythän meillä on YK erityisedustajan meklaroima rauhansopimus. Tämän täytyy olla viimeinen. Se on nyt pöydällä. Jos emme halua, että liby, libyalaiset maksavat kallin hinnan. Ja vielä pari sanaa siitä, mitä Eurooppa voi tehdä. Älkäämme unohtako sitä, että Euroopan täytyy tehdä jotain kahdella rintamalla. Ensinnäkin Täytyy pohtia sanktioita, pakotteita, niitä vastaan, jotka eivät allekirjoita sopimusta, ja sitten niitä, jotka tätä sotaa vievät eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia edustaja Demesmaker. Minuutti. Eh, Kiitos arvon komission jäsen. Me tiedämme, että korkea edustaja aivan oikein pitää Libyan tilannetta prioriteettikysymyksenä. Ja se kuva, jonka te annoitte tilanteesta, oli erittäin paljon puhuva. Yhtenäisyyden hallituksen perustaminen on tärkeää, mutta samanaikaisesti pitäisi luoda kunnolliset toimivat hallinnolliset laitokset ja oikeudenmukaisuus ja se, että ihmiset rangaistaan, jotka ovat syyllistyneet tekoihin ja kansallinen sovinto ja yhteistyö, rinnakkaiselo, se kuinka ihmiset voivat elää rinta rinnan ja kuinka saadaan soda, sotarikosten uhreille oikeutta ja kuinka rikoksiin syyllistyneitä rangaistaan. Meitä on kysymyksiä. Nuorten ihmisten täytyy oppia itse ajattelemaan ja heidän täytyy pystyä itse muodostamaan mielekäs kuva maailmasta, kuinka kehitetään yhteiskuntaa ja varmistetaan se, että tuleva, nuor, tulevassa nuoret pystyvät tekemään järkeviä päätöksiä. Meidän täytyy varmistaa, että Libyassa rauha ja vakaus ovat mahdollisia. Kello tikittää. Meillä on valtava haaste edessä. Meidän täytyy tehdä kaikki mahdolliset ponnistelut, jossa, jotta tavoitteessa onnistutaan. Edustaja Barandiaran, kaksi minuuttia. Gracias, president. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat sopimusehdotus, joka nyt on pöydällä, varmastikin edustaa ihan viimeistä mahdollisuutta. Viimeistä mahdollisuutta, jotta kaksi osapuolta luovat perustan tulitauolle ja kansallisen hallituksen muodostamiselle, jonka myötä päästäisiin eteenpäin maan rauhoittamisessa ja alueen vakauttamisessa. En minä näin todennut, vaan YK on erityisedustaja. 20. lokakuuta on määrä aikaa ei kansallisen yhtenäisyyden hallitus ehkä epäonnistuu silloin ja silloin pitäisi aloittaa nollasta. Se, ettei saada aikaan sopimusta, olisi kielteinen asia Libyan kansalaisille, vaan sillä olisi myös alueellisia vaikutuksia. Myös ajatellaan koko maan balkanisoitumista. Se suosisi tietysti myös islamisen valtion eteenpäin menua. Ja täällä on puhumassa nimenomaan ISISin eteenpäin menosta. Ja varmasti sillä tulisi jo sveitsiläisen, Sveitsin valtion suuruinen valtio, kuten Syyriassakin on käymässä, ja sillä olisi sotakalustoa käytössä. Meidän täytyy ryhtyä toimiin, jotta saadaan jonkinlaista elinkelpoisuutta alueella aika, koska se on meidän Välimeren etelärannikolla. Me emme saa kaihtaa omaa vastuutamme. Meidän täytyy edelleenkin tukea tehdä mahdollisimman paljon panostustyötä, jotta ensinnäkin neuvottelut päätyvät hyvin ja toiseksi tarjoten kaikkea sitä apua, mitä voimme antaa Libyan viranomaisille, jotta voisivat sotilaallisesti iskeä ISISiin ja estäisi sen laajentumisen. Vain näin luotaisiin perusta vakaalle tulevaisuudelle alueella. Kiitos. Grazie. Kiitos ja edusta Kuuso Permui puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. Me olemme kiitollisia niistä ponnisteluista, joita Leon on saanut aikaan, kuten myös niistä ponnisteluista, joita herra Mistura on tehnyt Syyriassa. Me uskomme nimittäin, että se on ainoa ratkaisukeino alueellisesti huomioiden kaikki toimijat. Komission jäsen kertoi katastrofeista, jotka olisivat ikään kuin luonnonkatastrofi Libyassa. Me muistamme sen hyvin, eli ei pidä unohtaa sitten 2011 siellä tehtiin vaikka kuinka paljon iskuja monissa maissa, myös Naton ja USAn iskuina ja muka suojelemiseksi, mutta ei siellä libyalaisia ja Libyaa tai Eurooppaakaan suojeltu loppujen lopuksi. Mitä saivat aikaan? Tuhoisivat Libyaa yhtä lailla kuin Irakia aikaisemmin ja nyt ovat tuhoamassa sitten Syyriaa palataan alkuun, kuinka paljon on tuhansia hukkuneita, tuhansia kuolleita ja satoja tuhansia pakolaisia ja terrorismin leviämistä. Ja meillä oli hyvä mahdollisuus sopimus, kuten Afrikan unio oli sitä vetämässä eteenpäin, kuten Algerian kohdalla, mutta siihen ei haluttu tarttua, vaan yritys toimiin. Ja ja kun New Yorkissa alueellisten toimijoiden ja kahden hallituksen toimijan keskellä saatiin aikaan sopimus, niin sen pitäisi olla nyt alku kokonaisvaltaisella sopimuksella, jossa olisi mukana kaikki toimijat, myös eri heimot ja kansalliset voimat. Ja meidän täytyy tukea tätä väylää, ja eikä pitää taas yksipuolisiin sotilastoimiin lähteä. Kiitos. Edustaja Lochbieler, puolitoista minuuttia. Danke, Herr Vorsitzender. Gestern bin ich... Kiitos puhemies. Eilen tulin Tunisiasta, jossa kävin keskusteluita liberaalisten puolueiden ja ihmisoikeusaktivistien kanssa ja myöskin eri osapuolten kanssa. Poliittinen yhtenäisyys ja tätä koskeva julistus sai tukea kaikilta puolilta, mutta jotkut kritisoivat sitä, että kaikkea ei kuultu teksti, joka on meille esitetty, on teksti, jota täytyy arvioida myönteisesti. Siinä puhutaan esimerkiksi ihmisoikeuksien suojamisesta ja rikosoikeudellisista seuraamuksista. Yhtenäisyyden aikaisemmin on tärkeää, mutta sen täytäntöönpano on vaikeaa. Monet puolisotilaiset joukot pitävät kiinni omista eduistaan ja kaikki eivät tule allekirjoittamaan sopimusta. Ja vaikka ne allekirjoittaisivatkin, on vaarana, että väkivalta vielä eskaloituu taloudellisesti, yhteiskunnallisesti jakolinjat ovat syvät. Kansallinen yhtenäisyyden hallitus ja alueen vakauttaminen on äärimmäisen, äärimmäisen suuri haaste. EUn täytyy jatkossakin tukea näitä pyrkimyksiä. EUn vaikutusvalta on sitäkin suurempi, mikäli kaikki jäsenvaltiot voisivat puhua asiassa yhdellä äänellä. Viime vuonna, viime vuoteen saakka kuultiin aina ikäviä kertomuksia libyalaisten maahanmuuttajien ja pakolaisten kaltoinkohtelusta. Tällaisen täytyy puuttua kaikin keinoin ja jatkossakin EUn täytyy tukea ihmisoikeusaktivistien työtä sekä Libyassa että sen ulkopuolella. Näiden työ on äärimmäisen tärkeää myöskin rauhanprosessin kannalta. Kiitos paljon. Käs. Se edustaja Castaldo, se olisi puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Ora dovremmo fare, anzi ancora di più convincere le parti sopimus saatu aikaan, mutta nyt täytyy saada vielä ihmiset vakuuttuneeksi siitä, että kaikki allekirjoittaisivat sen. Ei tässä nyt ole kysymys vain yksityiskohdasta. Täällä puhuttiin kansallisesta parlamentista ja sen puhuttiin sen puolesta, mutta täytyy myös muistaa erilaisia näkemyksiä ja esimerkiksi ei-arabilaiset, ei-arabiheimot etelässä joten on hyvin tärkeää huomioida nämä. Meidän täytyy hoitaa asia kunnolla niin, että emme käynnistä uusia kansalaissotia. Leonin suunnitelma sisältää hieman liikaa eh, yksityiskohtia, eh, tavallaan liikkuvia osia, koska tässä on eri parlamentteja ja kaikki tämä sitten sekoitetaan ja kaikenlaiset eh, kansallismieliset ja Marokko ja muut sanovat, että tämä aiheuttaa yhä enemmän hukkuneita Välimeren rannoille. Ja on sanottu, että vain ne menneisyyden erheet ovat tämän sodan sytyttäneet. Ei se nyt ihan näinkään ole. Tämä sota on jo peritty Bushin ajoilta ja Ranska ja Iso-Britannia ja muut ovat olleet tässä mukana ilman, että he oikein ovat miettineet ja pyrkineet saamaan aikaan demokraattista siirtoa. Heille Libyan öljy oli tärkeämpi kuin Välimeren tulevaisuus, joten ihmisten täytyisi kantaa vastuunsa siellä, missä he ovat, mutta koska he käynnistävät omat vastuunsa. Edustaja Gastalla teille on, Gastalta teille on sininen kortti, otatteko sen vastaan? Edustaja Jakovicic haluaisi teille esittää kysymyksen. Olkaa hyvä, esittäkää. Poštovani gospodine zastupniče, hvala što se prihvatili moje pitanje. U cijelosti se slažem. Kiitos kysymykseni hyväksymisestä. Olen täysin samaa mieltä. Niin, kiitos siis vielä, että saan esittää tämän kysymyksen. niin tietenkin ei sitä kuule, sitä italiaksi esitän, sen siis kroatiaksi. Niin siis kerran vielä. Kiitän tästä mahdollisuudesta. Kyllä ymmärrän tämän analyysin, se on aivan oikean suuntainen. Ja olemme kaikki varmasti samaa mieltä, että Libya on mennyt raiteiltaan. Pitäisikö Syyrian ja Libyan ratkaisu olla samansuuntainen kuin Bosnia-Herzegovinan? ratkaisu oli. Minä en usko, koska Bosnia-Herzegovina ei ole toimiva valtio, vaikka se väkisin on sellaiseksi saatettu. Syyria ja Libya ovat kovin erilaisia valtioita. Ehkä olisi hyvä, että ne itse päättäisivät, minkälaisiksi haluavat tulla, ja me helpotamme sitten prosessia. Kiitoksia Jakovcicille kysymyksistä. Olen ehdottomasti samaa mieltä näistä sopimuksista ihan samalla tavalla kuin Leonin suunnitus, niin tietenkin aika näyttää, että miten niissä käy. Tietenkin niillä saadaan mahdollisesti rauha ja aselepo aikaan, mutta ei sillä saada mitään toimivaa hallinnoitavaa valtiota aikaiseksi. Meidän ei pidä tehdä samoja virheitä kuin aikaisemmin, toistaa niitä samoja virheitä yhä uudestaan, koska muuten syntyy uusi halvaantunut valtio ja tulee vielä suurempi ongelma kuin mikä aikaisemmin oli muutaman vuoden sisällä ja sen takia meillä on vielä suurem, hankalampi hallitus kuin oli aikaisemmin. Ja sitten edustaja Borgets. Niin, tuossa nyt jo komission edustaja puhui kymmenen minuuttia, kun Mogherini ei ollut paikalla. Ja kovin terävästi tässä asiakirja-aineistossa aihetta käsitellään, mutta minun mielestäni se ei näy millään tavalla konkreettisissa johtopäätöksissä, mitä täällä komission edustaja on puheessaan esittänyt. Ei oikeastaan mitään siitä näy hänen puheenvuorossaan. Ja minun mielestäni ei ole ollenkaan selvää, että miten Euroopan unionisi, unioni voisi tällaisesta Libyan tilanteesta näin sekasortoisen sortoisia johtopäätöksiä tehdä, koska päivä päivältä tilanne on kiireellisempi, jotta saataisiin tilanne hallintaan. Ihmiskauppa kukoistaa Libyassa ja sen lisäksi on kerta kaikkiaan järkyttävää kuulla Libyan suuren, suurmuftin Sheikh Sadila Algarianin lausuntoja, ja hänen, koska hänen mukaan ei ole riittävää saada tällaista YK erityislähettilään ehdottamaa järjestelyä pystyyn, koska islamilaisille auktoriteeteille ei ole mahdollista olla useampia lainlähteitä. Täytyy olla vain yksi ainoa laki, joka on se ainoa laki. Ja mitä nyt EU ajattelee, että tällainen uusi yhtenäisyyden kansallinen valtio oltaisiin luomassa ja sille annettaisiin sitten täysi tuki. Italialaiset ja ranskalaiset tekevät muun muassa kaikkensa, jotta saataisiin tällainen valtio toimii, toimimaan, mutta onko se nyt niin, että siellä sitten kaikki perustuisi saaria-lakiin? Tällaistako lähdetään tukemaan? Un minuto. Kiitoksia sitten Deios, yksi minuutti. Kiitos. Kiitos, herra puhemies. Libyan tapaus osoittaa jälleen kerran, että Euroopan unionin ulkopolitiikka ei toimi. Me olimme mukana aivan turhaan maan kahdessa sisällissodassa. Ja sen sijaan, että olisimme ratkaisseet ongelman, tulimme osaksi sitä. Humanitaarinen kriisi vallitsee maassa, se on aivan sotatilassa. Kaikki osapuolet rikkovat räikeästi ihmisoikeuksia ja paljon pakolaisia tulee tuota kautta Eurooppaan. Ja ihan kuin tämä ei olisi tarpeeksi, niin sitten meillä on vielä Isiksen joukot siellä saamassa hyvin vahvaa jalan sijaa, aivan kuten Syyriassa. Mitä tämä osoittaa? Tämä osoittaa sen, että me viemme tätä asiaa väärään suuntaan. Me, meidän täytyy ottaa yhteyttä presidentti Assadin ja yrittää sitä kautta ratkaista asiaa. Ja Turkki on ollut yhteydessä Libyan ja suoraan. Ja sitten Eurooppa pyytää Turkkia tekemään sen, mikä on aivan itsestään selvää. Annamme sille statuksen yhtenä erityiskohtelun maana. Ja tässä ei nyt noudateta sitoumuksia. Me emme ikinä pysty ratkaisemaan ongelmia, jos emme vaihda ulkopolitiikkamme suuntaa. Kaikki poliitikot poliittiset ryhmät ovat nyt puhuneet sitten teillä kaksi minuuttia. Grazie. Kiitoksia. Monsieur le Président, euh, nous le savons tous. Arvoisa puhemies, tiedämme kaikki, että Libyassa sisällissota on riehunut jo neljä vuotta. Se on raunioittanut koko maan ja kaikki instituutiot ovat romuttuneet, kaikki vanhan hallinnon instituutiot ovat romuttuneet ja nyt maassa vallitsee täydellinen kaos. Se ei kosketa ainoastaan maata, vaan koko aluetta ja jopa Euroopan unionia. Ja me huomaamme, että Libya on todellinen laittoman maahanmuuton lähde maa, kauttakulku maa. Sieltä kohdistuu valtava maahanmuuttopaine Eurooppaa. Tähän kun yhdistetään vielä terrorismin uhka. ISIS on saanut vankkaa jalansijaa tuossa maassa. Ja tämä aiheuttaa vakavia seurauksia naapurimaille. Ja on selvää, että että terroristiiskuja ovat tehneet juuri sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet koulutuksensa ja näkemyksensä Libyassa toimivilta terroristijoukoilta. Me olemme YK kanssa yrittäneet käydä neuvotteluja. Meillä on tämä Sofia-operaatio käynnissä, mutta ei tämä operaatio toimi, ellei Libyassa ole kansainvälisen luottamuksen ansaitsevaa hallitusta, joka voisi toimia EUn neuvottelukumppanina. Nyt YK on lähettiläs Bernardino Leon on tehnyt jonkinlaisen ehdotuksen. Se on vähän tällainen viimeinen oljenkorsi. Nyt teemme kovia ponnistuksia, jotta saisimme poliittisen yhteisymmärryksen aikaan. Viimeinen deadline on 20. päivä lokakuuta. Ja nyt todellakin pitää, pitää tästä kiinni. Meidän täytyy pitää kiinni siitä, että toivoa on. Meidän täytyy uskoa siihen, että me saisimme tämän sopimuksen nyt aikaan. Se on kuitenkin kompromissiratkaisu. Ja uskon, että tältä pohjalta voidaan saada aikaan sellainen perusta, jolle demokraattista tulevaisuutta voitaisiin rakentaa. Teilläkin olisi kysymys edustaja Sopratilta. Olkaa hyvä, esittäkää kysymyksenne, jos siis puhuja ottaa sen, Preida ottaa sen vastaan. Otatteko sen vastaan? En halua keskustella kansallisen rintaman kanssa. Selvä. Sitten edustaja Pantseri, puolitoista minuuttia. Grazie. Grazie, Presidente Siamo nella fase più Kiitoksia. Meillä on nyt kaikkein tilanne käsissämme, vai käsissämme sitä pitäisi olla tietoisia. On ehdottoman välttämätöntä, että EU harjoittaa kaikkea mahdollista painostusta, jotta saataisiin Libyan eri ryhmittymien välillä eh, sopu aikaan 20. päivä tätä kuuta mennessä loppuvaihe on aina vaikea, mutta täytyy ymmärtää kuin kaikkia osapuolia ja ne, jotka lähtevät tähän sopimukseen mukaan, omaksuvat tärkeän, ottavat harteilleen tärkeän vastuun myöskin tulevaisuudesta. Ja tässä tilanteesta ei ole ollut mikään briljantti ajatus käynnistää YKssa keskustelua tämänhetkisen neuvottelijan korvaamisesta toisella. Dino Leonia, niistä on siis kysymys. Ilman häntä alueen ongelmat eivät pelkästään lisäänny siellä, vaan lisääntyvät myöskin täällä Euroopassa. Ja on vaara siitä, että konflikti laajenee ja terrorismi saa lisää jalansia ja ajattelen, ajattelen tässä nyt Tunisian rajalla olevia satoja tuhansia pakolaisia, jotka ovat siellä odottamassa ihmissalakuljettajien toimia. Ja sen takia Libyan sopimus on ehdottoman välttämätöntä saada aikaiseksi ja toivon, että EU tekee kaiken mahdollisen, jotta tähän sopimukseen päästäisiin. Meillä on hyvin vähän aikaa, muutama päivä aikaa vain käytettävissämme ja se on parasta nyt käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Edustaja Pantseri, teille olisi kysymys edustaja Karvelilta. Otatteko sen vastaan? Edustaja Karver, olkaa hyvä, esittäkää kysymyksen. Kiitos edustaja Panzeri. Te vaikutatte hyvin kriittiseltä YKta vastaan. Ja te otitte tällaisen lähestymistavan, että Euroopan unioni olisi parempi kuin nämä kansainväliset järjestöt. Oletteko te ihan vakuuttunut siitä, että EUn oma menestys on ollut parempi? Ehkä teidän pitäisi katsoa hieman tätä suurempaa kuvaa kuitenkin. credo che lei abbia capito poco del mio discorso. Niin, minä en kritisoinut suinkaan YKta sen tekemistä asioista, vaan totesin vain, että oli virheellistä keskustella tai avata keskustelu siitä, että Bernardino Leon korvattaisiin äh, saksalaisella Koblerilla neuvottelijana. Mielestäni tämä oli väärä vaihe, vaikka se oltaisiin voitu tehdä myöskin myöhäisemmässä vaiheessa. Tässä mielessä tämänhetkinen neuvottelija joutui hyvin hankalaan tilanteeseen ja tilanne epävakaistui. Sen takia YK oli välttämätöntä ne, eh, ne, kritisoida. Niin on selvää, että Libya on osoitus ulkopolitiikkamme toimimattomuudesta. Se on todellinen romahdus, se on osoitus länsimaisen eliitin tekopyhyydestä. meille oli tarpeeksi, kun saimme myönnytykset öljyn hyödyntämiselle. Ja sittenhän kadavista äh, tuli joidenkin eurooppalaisten valtioiden päämiesten ylin ystävä, ja nyt olemme tässä tilanteessa. Tänä päivänä ne maat, joilla on yhteyksiä Libyaan ja jotka tukevat hallitusta Libyassa, äh, romahduttavat maata edelleen. Ja nyt pyydetään sitten solidaarisuutta, että voitaisiin ratkaista tämä pakolaiskriisi. Puola, Slovakia, jotka olivat yhteydessä Libyaan, näitä sitten tuom- suomitaan julkisuudessa, koska ne eivät halua ottaa vastuuta pakolaisista. Gaddafin entiset ystävät eivät tänä päivänä voi olla opettamassa kuitenkaan muita. Karske, teille olisi kysymys edustaja, edustaja Etteridgiltä. Otatteko sen vastaan? Olkaa hyvä, esittäkää kysymyksenne. Kiitoksia paljon ja kiitos, että otitte kysymyksen vastaan. Olen paljolti samaa mieltä puheestanne. Oletteko samaa mieltä, että tässä on suurta ironiaa, kun meillä on esimerkiksi UK kaltainen maa, joka katselee suopeasti Gaddafia tai katseli suopeasti Gaddafia aikanaan ja sitten muita jäsenvaltioita, joilla on valtava mm, negatiivinen vaikutus äh, Libyaan. Ja nyt nämä samat maat yrittävät äh, sinisilmäisesti mennä tuonne mukamasta ratkomaan ongelmia, kun nämä samat maat ovat ne alun perin aiheuttaneet. Onhan tämä ironista, eikö niin? Ja vastaus, olkaa hyvä. Niektórych państw europejskich miałem na myśli takie... Niin, e, tällaisten maan johtajat, me tarkoitin sillä Iso-Britannia ja Ranska. Muchas gracias, señor presidente. Paljon kiitoksia puhemies. Ensimmäinen kysymykseni on se, että Libyaahan ei ole olemassa siellä on kaksi parlamenttia ja hallitusta, jotka eivät edusta mitään eivätkä hallitse mitään. On olemassa militioita, erilaisia klaaneja, sotilaallisia ryhmittymiä, jotka puolustavat itseään ja harjoittavat omaa kauppaansa ja ihmissalakuljetusta. Tämä on todellisuus. No mennäänpä eteenpäin sitten. Meillä on edus, e-, etelä, jota ei ole edustettuna missään. Se on musta aukko, josta lähtevät huumekaupat, ihmiskuljetus ja ja asekauppa ja Tämä on se todellisuus, joka on estänyt sopimuksen aikaansaamisen ja myös islamilainen valtio. Islamilais, äh, hallitus on, tai islamilainen valtio on luonut sellaisen hallituksen, joka ei hallinnoi ja on saanut aikaiseksi kansainvälisen tai länsimaiden äh, sotilaallisen väliintulon. Tämä on New Yorkin ja Sheratin välinen sopimus. Se ei ole sitä sen enempää kuin tai vähempää. Ja valitettavasti tässä hirveässä tilanteessa tässä nyt joutuu tukemaan sellaista äh, fiktiota, jonka Bernardino Leon on luonut. Ja tämä fiktio perustuu länsimaiden sotilaalliseen väliintuloon. Seuraavaksi Valero. Kiitos puhemies. Maailma päästi otteensa, kun me olimme päässeet puolitiehen. Me kuulimme Barbara Lohbillerin kanssa, kun me kävimme tapaamassa näitä pakolaisia. He tarkoittivat sillä, tällä sitä, että me tulimme sinne, pommitimme Gaddafin ja lähdimme takaisin kotiin, eikä meillä ollut suunnitelmaa, kuinka auttaisimme Libua luomaan valtion. Me jätimme maan kaaukseen, jossa oli suuria ristiriitoja ja vastakkainasetteluita ihmisten välillä, jossa aseita tulvi joka puolelta yhä vielä tänä päivänäkin. Se, mikä kävi hyvin selväksi vierailussamme Tunisiassa, kun me puhuimme sekä Tunisian viranomaisten että libyalaisten kanssa, että ei ole minkäännäköistä tukea tälle uudelle sotilaalliselle ö, iskulle, jota EU suunnittelee. Kukaan ei ollut sitä mieltä, että tämä operaatio johtaisi suurempaan tukeen ja apuun Libyan kansalle. Tämä on täysin yksityinen kysymys EUn jäsenvaltioille pysäyttää niitä ihmisiä, jotka haluavat tänne tulla, mutta se ei auta Libyan kansaa. Edustaja Hukem. Kiitos herra puhemies. Minkä takia EUn ulkoasiain komissaari luulee, että hänellä on jotain vaikutusvaltaa Libyan hallitukseen, eh, joka on hajanainen, kun itse jäsen eu ssakin on kovin vähän tällaista yhtenäisyyttä? Katsokaapa, kuinka EUn jäsenvaltiot ovat reagoineet tämänhetkiseen maahanmuuttokriisiin. Libyaan tai länsimaisten puuttuminen Libyan asioihin on hyvin dokumentoitu osoitus äh, länsimaisen yhteiskunnan äh, vaikeuksista ja epäonnistumisista saattaa rauha äh, Pohjois-Afrikkaan. Ja tämä on jättänyt tällaisen valtatyhjön Libyaan. Ja tämä on nyt aiheuttanut sen, että se on oiva kasvualusta terrorismille ISIS siellä rekrytoi ihmisiä, kouluttaa niitä ja tällä tavoin uhkaa EUn perusturvallisuutta lähettämällä näitä taistelijoita sitten meille. Mitään parempaa esimerkkiä EUn ulkosuhdepolitiikan e- epäonnistumisesta on juuri tämä valtaisa ihmiskuljetus, joka Libyasta meihin kohdistuu. Se on jättänyt meidät täysin mahdottomaan tilanteeseen. Täällä nyt pyydetään apua, mutta syypäät löytyvät tältä puolelta välimerta. Ja mitkä olisivat sitten EUn ratkaisut? EU vaatii lisää eurooppalaista keskittymistä turvapaikkapolitiikassa ja tämä ei välttämättä tule toimimaan. Jos katsotaan, kuinka jäsenvaltiot ovat esimerkiksi euroa hoitaneet, niin minä en uskoisi kenenkään EUn byrokraatin työksi sitä, että, että hänelle annettaisiin valtaa puuttua toisten maiden asioihin ja saada aikaan yhtenäinen hallitus. Yritetäänpä kaikki noudattaa puheaikoja, koska muuten keskustelu pitkittyy liikaa. Seuraavaksi edustaja Choprat. vuodesta 2014 asti Libyassa on sisällissota ja nyt se on romahtanut valtio. Siellä on kaksi hallitusta, kaksi vastakkaista militaariallianssia ja Tripolista on tullut sitten ISISin jalansia ja äh, tällä tavalla äh, sotilaallista välintuloa puoltavat vain Turkki ja Katar ja tässä nyt nyt täällä on kaksi vastakkaista sotilasliittymää, joiden takana on molemmilla vahvoja valtioita. Ja Kalif Haftarin sitten hallitus taistelee Bengasin islamisteja vastaan. Sharia-laki toimii. Ja sitten Egyptin puolella on taas muita näkökohtia, jo, että vuoden 2014 saataisiin tämä islamistinen valtio Libyan. Ja tämä on johtanut katastrofaalisiin tilanteeseen. Maassa on tällaisia tyhjiöitä ja erillisiä alueita. Ja tässä pitäisi nyt mielestäni sulkea koko Libyan aluevesialue, jotta estetään se, että maasta tulee näitä pakolaisvirtoja Eurooppaan. Tempo et tiranno. Honorevole Gol. Sitten edut, edustaja Golnish, yksi minuutti. Monsieur le Président, on entend... Arvoisa herra puhemies, nyt kun Sopradia kuulin, niin tämä, tämä nyt kuulostaa hieman omituiselta teologiselta keskustelulta. Ja tässä täytyy miettiä, mikä on tilanne. No sehän on tietysti juuri tämä, mitä herra Preda tässä kuvasi ja herra Predan poliittiset ystävät hän ovat tässä äh, vastuussa tästä poliittisesta tilanteesta. Bernard-Henri Levy ja äh, Gaddafi ovat täällä syypäitä. Äh, muistatte, kuinka Gaddafi vieraili telttoineen eurooppalaisten johtajien puheilla joitakin vuosia sitten. Täällä veljeltiin Gaddafin kanssa hyvinkin lämpimästi ja tämä sitten on johtanut tähän tilanteeseen, missä me nyt olemme. Tilanne on erittäin hankala ja kokemuksesta voisimme oppia sen, että mehän olemme hajauttaneet Irakia, olemme hajauttaneet Libyaa ja nyt sitten katsomme, mitkä ovat seuraukset. Nämä ovat sitten seuraukset ja nyt halutaan sitten vielä vielä hajauttaa Syyrian hallitusta ja tämä on juuri se väylä, joka sitten johtaa islamismiin ja terroristeihin. Minuutti, prego. Ja, dank. Kiitos äh, puhemies ja komission jäsen. Minä uskon, että paras mitä voi tässä tilanteessa todeta on se tosiasia, että kansainvälinen yhteisö on hyvin pitkälti Bernardino Leonin suunnitelman takana. Ja se on jo hyvä, mutta ikävä kyllä se ei kuitenkaan auta meitä eteenpäin. On hyvä, että mikäli me saamme tällaisen poliittisen diilin, niin meillä on olemassa poliittinen eh, tukipaketti, mutta en usko, että me pääsemme niin pitkälle. Kuten on kuultavissa, niin sekä Tripoli-puoli, eh, Marokon puolelta on Mar- Marokko, tai siis Marokon neuvottelu ja sovittelu ponnistelut ovat rantautuneet ja oikeastaan kummallakaan puolella ei ole mitään hyviä näkökulmia sille, että saataisiin aikaan ratkaisu. Uskon, että meidän täytyy nyt todeta, että on tiettyjä milisejä, joilla ei ole minkäännäköistä mielenkiintoa siitä, että pystyttäisiin saamaan aikaan sovinto sen vuoksi, että ne haluavat äh, harjoittaa omaa rikollista toimintaansa. Mutta Tribo ja äh, kuitenkin äh, saavat tukea eri voimilta. Ja on mainittu nimiä, jotka tukevat Tripolista Turkki, Katar ja Sudan. Ja silloin minulle ainakin herää kysymys, eikö tässä yhteydessä ne keskustelut, joita me joka tapauksessa käymme Turkin kanssa, Emmekö me siellä voitaisiin samalla kysyä, mitä intressejä tällä maalla voisi olla, että Tripolissa saataisiin aikaan uudenlainen järjestelmä? Vai eikö se halua, eikö Turkki halua sinne ratkaisua? minun mielestäni tästä muun muassa voitaisiin puhua Turkin kanssa. Prego, un minuto e trenta. Ja sitten puolitoista minuuttia Anna Gomes. About chaos and humanitarian disaster. Tämä kaos ja humanitaarinen katastrofi Libyassa on sellainen, jo, jonka me itse myötä vaikutimme syntymään sen jälkeen, kun Gaddafi kaatui, emmekä toimineet sen takia, että me pidettiin kiinni siitä, että SSDDRn hallintoelimet eivät pääse toimimaan ja maa putosi erilaisten sotajoukkojen käsiin. Ei ole mitenkään todennäköistä, että sopimus saadaan aikaiseksi sen perusteella, mitä kuulemme Tobrukista ja Tripolista tänä päivänä. Jemenin mallin mukainen ö, ö, sotilainen välitulo näyttää olevan suunnitteilla ja jos näin käy, niin Libyan kansa joutuu kärsimään valtavat fraagiset seuraukset. Siirtolaisia lähtee ja ihmiset pakenevat epäilemättä Eurooppaan. Ja kun Eurooppa ei toiminut, se on seurausta yhtenäisyyden puutoksesta ja myöskin omien jäsenvaltioiden välisestä kilpailusta, öljystä ja kansallisista intresseistä. Ja sen takia tietyt eurooppalaiset pääkaupungit miettivät sotilaallista väliintuloa ja jolla ei ole minkäänlaista oikeudellista perustaa. Ja toinen EUn ja USAn ja YKn tekemä virhe oli se, että ne olettivat, että tällaiset sisäiset jaot ja sota, sotilaalliset joukot e, eivät eivät nousisi riittävän valtaan ja koska tähän on, tässä on mukana monia ulkopuolisia valtioita, jotka kannustavat ja saavat aikaiseksi tällaisen sijaissotatoiminnan. Salafisti hallinto on nousemassa valtaan ja tämä ei ole kansallisten etujen, kansalaisten etujen mukaista. Minuut. Ja edustaja Belder, minuutti. Kiitos puhemies. Milisi maa, Liibya, on tällä hetkellä totaalissa kansalaissodassa. Siellä on kaksi rinnakkaista hallitusta ja kaksi rinnakkaista parlamenttia. Euroopan komissiolta haluaisinkin kysyä ja toivon mukaan saisin tähän kirjallisen vastauksen. Onko tämä vaara Euroopalla ja ovatko kertomukset Turkin ase kuljetuksista Libyan islamisteille totta? Jos tämä on totta, onko EU puhunut tästä Turkin kanssa? Tämä on erittäin mielenkiintoinen. Kaksi. Miten sitten venäläiset asetoimitukset Libyan viranomaisille Tobrukissa? On asia, se on asia myös, johon haluaisin vastauksen. Ja mihin toimenpiteisiin EU ryhtyy, jotta Iisiksen toiminta Libyassa loppuisi niin, että sieltä ei tulisi ihmiset eivät joutuisi pakenemaan sieltä. Per un minuto. Ja sitten Votmans, eh, yksi minuutti. Kiitos puhemies komission jäsen. Kiitos tästä alustuksesta. Uskon todellakin, että tilanne on hyvin kriittinen ja hyvin monet kollegat ovatkin jo sanoneet. 400 000 ihmistä on pakosalla Libyan sisällä itsessään ja niin paljon muitakin ihmisiä hakee turvaa muualta. Välimerestä on tullut kuolemaloukku tuhansille. Mutta onko siellä yhtään toivoa? Tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikki osapuolet allekirjoittaisivat sopimuksia ja siihen libyalaiset tarvitsevat meidän tukea. Onko niin, että meillä on 100 000 euroa valmiina tähän demokraattiseen muutokseen? Mutta en usko, että tämä riittää sen vuoksi, että on erittäin tärkeää antaa tukea paikan päällä yhdessä YK kanssa, antaa äh, teknistä tukea ja osaamista oikeuslaitokselle ja poliiseille. Ja meidän täytyy uskaltaa myös käynnistää uudelleen poliisien ja oikeuslaitosten yhteistyö niin, että Libyassa nämä viranomaiset voisivat käynnistää toimintansa. Ja lopuksi vielä vetoaisin Human Rights Watch sanomaa siitä, että ranga- ei annettaisi rankaisemattomuuden olla vallalla. Edustaja Marusik. Se lei non accende... Jos ette laita mikrofonia päälle, niin kukaan ei kuule teitä. Panie przewodniczący, szanowni państwo... Herra puhemies, arvoisat naiset ja herrat, meidän täytyy muistaa se, että ensimmäinen sodan uhri on aina totuus. Jos totuutta ei ole, niin puheemme täyttyvät demagogiasta ja tällaisesta propagandasista ähm, heitoista. Tämä ei auta meitä ratkaisemaan ongelmaa. Eurooppa on sairas ja sen parantamiseksi ei riitä se, että hoidetaan oireita, vaan meidän täytyy kitkeä sairauden perussyyt. Ja me emme tiedä niitä. Libya, samoin kuin muut Pohjois-Afrikan maat, on tuhottu. Eurooppa, tai länsimaiset supervallat ovat tuhonneet Irakin ja nyt Libyan. Ja annoimme kaikenlaisia syitä, paitsi totuutta. Ja sama pätee nyt Libyaan. Meidän täytyisi löytää ja tunnustaa totuus. Jos me emme totuutta löydä, niin se, silloin emme saa parannettua tilannetta. Meidän täytyy etsiä totuus ja pohtia, mitkä ovat konfliktin perussyyt. Eurooppa on uppoava laiva ja joudumme kohta kaikki uppeluksiin. Tämä on todellinen katastrofi, Euroopan ulkopolitiikan katastrofi. 2011 az arab tavasz keretében... Kiitoksia paljon. Vuonna 2011 luotiin allianssi Venäjän, Euroopan unionin ja USA välillä, jossa päätettiin, että Libyaan pitäisi saada demokratia aikaiseksi. Ja niinpä poistettiin pelistä diktaattori Gaddafi. Ja diktaattori oli ottanut käyttöön uuden valuutan tai halusi ottaa käyttöön uuden valuutan, joka jonka tarkoituksena oli syrjäyttää dollari kansainvälisessä kaupassa. Ja maa jakautui kahteen jo itse asiassa. Tai, ja tämän jälkeen maa on jakaantunut kahteen Gaddafin jälkeen. EU haluaisi, että maa olisi vakaa, mutta jos Pohjois-Afrikassa sisällissodat pysyvät käynnissä, niin Merkelinkin jopa täytyy kohdata uudet siirtonais, siirtolaisvirrat, jotka lähtevät muun muassa Libuasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhemies, komissaari, haluaisin ensinnäkin haluaisin toivottaa Mogherinille pikaista toipumista, joka ei päässyt siis paikalle, mutta haluaisin kiittää kuitenkin sydämestäni sitä sitä käytettävyyttä, mikä, mitä hän on aina osoittanut ja käytettävissä ole, ole, olemistaan, mitä hän on aina osoittanut tälle parlamentille. Kun puhutaan Libyasta, niin myöskin Somalia ja Jemen ja muutkin maat ovat ehdottoman epävakaassa tilassa. Ei ole enää neuvottelukumppaneita näissä maissa ja tämä on näiden maiden ongelmien syy. Libyassa tilanne on paljon hankalampi koska siellä on erilaisia kansallisia perinteitä, jotka ovat vastuussa pitkäaikaisista konflikteista. Ei ole, vai, hang, ei ole helpoa löytää keskustelukumppaneita tällaisessa tilanteessa. Tripolin hallituksen edustajat ovat olleet monien ulkoisten vaikuttimen alaisina, muun muassa Turkin, ja heillä ei ole myöskään legitiimiyttä hallituksena. Sitten taas Tobrukin hallitus on Saudi-Arabian vaikutuksen alaisena. Eli me joudumme neuvottelemaan ei yhden, vaan useamman diktaattorin kanssa. Ja tässä vakavassa tilanteessa Bernardino Leon on sitten ollut. Ja hän on päättäväisesti eh, vienyt eteenpäin omia teesejään, jotta eh, voitaisiin estää tällainen veljessota. Ja tällä hetkellä Euroopan pitää olla entistä päättäväisempi ja auttaa YKta saamaan aikaiseksi hallitus tähän maahan syyskuun lopussa aikaan saadut hienovaraiset sopimusluonnokset on päivitettävä päivittäin ja seurattava Leonin viitoittamaa tietä. Jos haluamme todella olla etulinjassa vakauttamassa ja vakauttamassa Libyaa, niin meidän täytyy istua saman pöydän ääreen, ääreen ei pelkästään paikallistoimijoiden kanssa, vaan myöskin Turkin ja Egyptin ja Saudi-Arabian kanssa jotta myöskin USA ja Venäjä olisivat mukana tämän kriisin päättämisessä. Eurooppa ja Välimeren alue ovat tärkeässä asiassa myös. Meidän keskusteltava vakavasti tästä aiheesta ja otettava myöskin Euroopan ja Välimeren alueen panos huomioon. Kiitoksia ja sitten Panjo. Arvoisa komission jäsen herra puhemies, tämä poliittinen keskustelu, jota nyt Libyan kanssa on käyty, niin tässä täytyy kyllä antaa kiitosta Bernardino Leonille, että nyt on vihdoin päästy tähän kaikista hankalimpaan kohtaan. Tässä nyt vaaditaan vastauksia osapuolilta, kyllä vai ei. Tilanne on hyvin kiireellinen, koska jos me emme saa tätä asiaa eteenpäin, niin uhka on entistä suurempi että ISIS saa siellä todella vankan jalansijan. Siellä on jo tuhansia kannattajia. Siirto on jo vallattu, Sadran satamakaupunki on vallattu, sitten Bengasis ja kaikkialla muuallakin. Tässä pitäisi nyt saada aikaan sellainen valtio Libyaan, joka pystyy valvomaan ulkorajojaan ja saamaan aikaan jonkinlaisen järjestelmän, ja korkean edustajan sanoja lainatakseni pitäisi nyt 100 miljoonaa euroa osoittaa Libyalle saman tien, jotta voidaan rakentaa nämä instituutiot uudelleen. Olisi tärkeää, että hallituksiltamme nyt löytyisi tällaista tahtoa. Honorevole Piotrowski. Edustaja Piotrowski, yksi minuutti. Bardzo. Mijają cztery lata. Kiitos. Neljä vuotta on jo kulunut arabikeväästä, ja jolloin Gaddafi syrjäytettiin vallasta Libyassa. Hyvin monet Euroopan maat äh, toimittivat aseita Libyaan. Libya epätasapaino, tämä johti epätasapainoon ja siellä oli ristiriidassa monenlaiset paikalliset perinteet. Nyt siellä on kaos ja sitä käyttävät hyväkseen ISIS ja salakuljettajat. Tämä vaikuttaa suoraan Eurooppaan sen vuoksi, että siellä koulutetaan terroristeja, jotka sitten suunnittelevat terrori-iskuja Eurooppaan. Sen lisäksi sieltä tulee vir- tai sieltä virtaa pakolaisia. No, sen vuoksi meidän täytyisi saada vakautettua Libyaa yhteistyössä USA ja sen NATO-liittolaisten ja muutamien muiden pois Afrikan maiden kanssa. Kiitos. Sitten edustaja Ferron, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Nicolas Sarkozyn vapauttama Libya on tänä päivänä kaauksessa. Minkä takia Ranska ja UK aloittivat sodan Libyassa? No, ihmisoikeuksien nimissä. No, Gaddafi ei ole täällä enää todistamassa asioita, mutta on selvää, että että Libyan tilanne on johtanut ennennäkemättömään työttömyyteen, ISISin nousuun, äh, Masrek-alueen hajautumiseen ja, ja sotapäälliköiden valtaan ja kaikenlaiseen kurjuuteen ja sortoon. Libya on täysin suljettu valtio, jossa mitkään säännöt eivät päde. Euroopan unioni pitää kääntää katseensa itseensä, koska tässä kaikki on tapahtunut EUn valvovan silmän alla ja sen suostumuksella. EUn pitää nyt todellakin vetää tästä johtopäätökset ja, ja tehdä, mitä sen pitää tehdä. Ja sitten Mian Mon, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Libyan tilanne on yhä vakavampi, koska konflikti pitkittyy. Kuten komissaari totesi, päivittäinen elämä on yhä vaikeampaa sen takia, että kuolonuhreja ja paikaltaan kodistaan siirtyneitä, siirtyneitä on yhä enemmän ja terrorismi, ase- ja huumekauppa ja ihmiskauppa kukoistavat. Sen takia viime kuukausina suoritut ponnistelut poliittisen ratkaisun aikaansaamiseksi ovat olleet tärkeitä ja tässä otan erityisesti esille YK on erityislähettilään panoksen. 20. syyskuuta lähtien on ollut ehdotus pöydässä ja tässä vaaditaan todellakin pikaista toimintaa ja ratkaisua. Nyt on otettava vastuu. Ei ole mitään järkeä. Kestetään sopimusta, jossa on jo riittävät elementit, jotta saataisiin sopu aikaiseksi. En usko, että tarvitaan enää lisäviivytyksiä. On viimeisteltävä, saatettava päätökseen tämä neuvotteluprosessi. Ja libyalaisten vuoro on nyt ottaa ohjat käsiin oman tulevaisuudensa suhteensa suhteen, jotta se saisi kansallisen yhtenäisyyden hallituksen aikaiseksi. Ja juurittava ihmiskauppa, terrorismi ja kaikenlainen laiton toiminta. Ja sitten Välimeren maiden rooli on äärimmäisen tärkeä, koska sillä on oma maan tieteellinen asemansa ja Libyan vaikutus koko Euroopan unioniin on tärkeä rajavaltiona. Ihmiskauppa on keskeinen tässä kohtaa. Ja Sofia-prosessi tai projekti, joka käynnistyy huomenna, huomenna pyrkii juurimaan juuri mafian toimintaa. Jo hyvin monimutkainen Sahelin problematiikka on saatava myös ratkaistua. Kaikki Välimeren maat ja muutkin toimijat on saatava toimimaan yhdessä rakentavasti, jotta saataisiin aikaiseksi yhtenäinen ja ennen kaikkea demokraattinen Libya, jotta väkivaltaisuudet saataisiin loppumaan. Libyassa tarvitaan rauhaa, yhtenäisyyttä ja vakautta. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Khan, yksi minuutti. Puhemies, yli puoli miljoona ihmistä tulee Eurooppaan tänä vuonna Välimeren yli ja yli 3000 on hukkunut Välimereen. Tämä ei ole ainoastaan humanitaarinen kriisi, vaan myös turvallisuuskriisi ja sen vuoksi äh, yhteinen, äh, on avattu yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan missio äh, tämän estämiseksi. Niin kauan kuin meillä ei ole Libyassa hallitusta, joka voisi toimia legitiiminä neuvottelukumppanina, niin tilanne tulee pahentumaan entisestään. EUn täytyy painostaa enemmän vuoropuheluun. Libyalaiset haluavat ja ansaitsevat rauhan. Heitä ei tule pitää panttivankina pienen vähemmistön toimesta. Sen vuoksi pitäisi kannustaa heitä ja sen vuoksi meidän täytyisikin kehottaa osapuolia kunnioittamaan aselepoa ja EU täytyy pysyä täysin sitoutuneena ilman, että se valitsee kenenkään puolta. EU tulee auttaa ihmisiä rakentamaan äh, oikeusvaltiota. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Schaffhäuser. Yksi minuutti. Hyvät kollegat, kuunnelkaamme, kun kuuntelin komissiota, niin totesin, että Libya on peilikuva Euroopan unionin epäonnistuneesta ulkopolitiikasta. Ja tässä on todellakin ajateltu usa etuja ja Nicolas Sarkosin sisäpoliittisia intressejä. Tämä on johtanut varsinaiseen heimosotaan, kaaukseen, turvallisuustilanteen romahtamiseen Libyassa ja täällä ISISin terroristit viljelevät kauhua. Humanitaarinen tilanne on katastrofaalinen ja maasta tulee valtava muuttopaine Euroopan unionin ja tällä hetkellä. Näitä islamisteja on kovasti tulossa myös Euroopan unioniin. Maahanmuuttopolitiikka ei toimi ja erilaiset sotilaiset ryhmittyvät nyt pyrkivät Eurooppaan ja tämä tilanne vaatii todella vahvaa politiikkaa. Se ei ole sitä politiikkaa, mitä tähän mennessä on harjoitettu. Tarvitaanko tähänkin nyt Venäjän ja ehkäpä Egyptinkin väliintuloa, jotta saadaan aikaiseksi jotakin. Ajala Sender, un minuto. Ajala Sender, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Meillä on poliittista tahtoa ja toivoa myöskin YK erityisedustajan Bernardino Leonin työn suhteen. Hänen mandaattinsahan päättyi, mutta tarkoitus on kuitenkin saada rauha aikaiseksi ja valtavia vaikeuksia ja skeptisismiä on vielä ylitettävänä, koska 42 vuotta kyseisessä maassa vallitsi diktatuuri ja sen jälkeen sota ja tällä hetkellä siellä Daesh saa yhä enemmän jalansijaa ja sen takia Euroopan parlamentti on myös siitä samaa mieltä, että 20. tätä kuuta mennessä on saatava aikaiseksi sopimus ja sen täytäntöönpannos. Rahoitus ensimmäisten vaiheiden rahoittamiseksi on saatava aikaiseksi ja sen takia parlamentin täytyy myöskin budjettivaateisiin vastata. Tarvitaan yhtenäisyyttä, jotta voitaisiin taistella yhteistä vihollista vastaan, eli ISIStä vastaan, ennen kuin on liian myöhäistä. myöhäistä. Libya ja myöskin Tunisia ja muut lähimaat ovat olleet monenlaisten hyökkäyksien kohteena ja tarvitsee, nämä tarvitsevat kaikki meidän tukeamme. Meidän on autettava ylittämään ne esteet, jotka YK on suunnitelman toteuttamiseksi ovat vielä olemassa. Ja täytyy ymmärtää, että Välimeren alueella on sellainen tilanne, että siitä tulee miljoonien ihmisten hautausmaa, ellei tilannetta saada hallintaan koska Kaleissa, Berliinissä ja Lontoossa tilanne on jo ryöstäytymässä käsistä. Kiitos. Tulkkien pyynnöstä ilmoitan, että monet puhujat ovat niin nopeita, että on mahdotonta tulkata, joten pyydän kiinnittämään tähän huomiota. No seuraavaksi Weidenholzer vielä yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kun puhumme Libyasta, niin me puhumme useimmiten lännen virheistä ja mitä kaikkea on tehty väärin. Ja nämä kysymykset ovat ihan oikeutettuja, mutta ne eivät vie meitä eteenpäin. Lähinnäkin se, että pitäisi kysyä, miksi kaikki menee niin hitaasti. On välttämätöntä, että tilanne normalisoituu niin, että sinne saadaan valtio takaisin Libyaan on välttämätöntä, että saamme yhtenäisen kansallisen hallituksen, ja tämä on Libyan kansan asia, kuten tiedämme. Mutta meillä on kuitenkin eurooppalaista vastuuta ja siinä meidän täytyy nyt miettiä, emmekö me voisi tehdä asian eteen enemmän. On välttämätöntä, että luomme vakautta tälle alueelle, koska se on myös meidän lähialuettamme Mare Nostrumia, ja sen lisäksi meidän täytyy estää Iisiksen laajentuminen muualle Afrikkaan. Ja kolmanneksi meillä on myös pakolaisongelma. Yli miljoona ihmistä odottaa siellä vielä Eurooppaan pääsyä. Sen vuoksi me tarvitsemme järkevän ja luotettavan kumppanin, jonka kanssa me voimme yhdessä ratkaista nämä ongelmat. Edustaja Dalli, olkaa hyvä, ja mikrofoni. E, mi scusi, onorevole. Anteeksi vain siis mikrofoni käyttöön, olkaa hyvä. Okei. Okay. Grazie, chair. Alzmin twil innan, nittamaw li laha ftehim favur stability. Niin, kiitos. Me olemme jo jonkin aikaa odottaneet, että Libyaan saataisiin vakauttava sopimus, mutta nyt äh, tällainen ei ole vielä näköpiirissä. EU, YK ja kansainvälinen yhteisö tekevät kuitenkin kaikkensa ja meidän täytyy suhtautua tähän äh, varovaisesti ja katsoa, että osapuolet todella sitoutuvat. 20. lokakuuta on deadline, josta täytyy pitää kiinni. YK on erityisedustaja on ollut tässä mukana ja tärkeää on, että annamme tälle kaiken tukemme ja monet haluavat Libyan takaisin raiteilleen. Sitä halutaan pitää kotimaana, vakaana ja rauhallisena kotimaana. Monet ihmiset ovat sitä mieltä ja kaikkien sidosryhmien tai asianosaisten täytyy toimia aktiivisesti tässä poliittisessa prosessissa. Toivon, että saamme aikaan rauhan sopimuksen, joka sitten vie meidät kohti rauhallisempaa ja vakaampaa Libyaa. Ja edustaja Kristää, yksi minuutti. Kiitoksia. Neljä vuotta sen jälkeen, kun lähtien demokratian ja vapauden tielle Libya on tänä päivänä poliittisten jakolinjojen ja väkivallan maa. Kansalaiset kärsivät massa joukkosiirroista ja hengenmenetyksistä ja on korkea aika toimia tänään nyt rohkeasti. Vastuussa ovat kaikki, yrit, kaikki puolueet. YK on edustajan sopimustekstiluonnos on mahdollinen pohja kestävälle ratkaisulle maassa ja nyt on osapuolten vastuulla osoittaa sitoutumista yhte, yhteisen demokraattisen, rauhallisen ja vauraan tulevaisuuden aikaansaamiseksi. EU on ollut aina valmis tarjoamaan välttämätöntä apua, mutta vain neuvottelevien osapuolten käsissä on tarttua tähän viimeiseen rauhan sopimustarjoukseen. Kiitoksia sitten edustaja Freund, yksi minuutti. Grazie, presidente. Die jüngsten Meldungen. Kiitos puhemies. Uusimmat uutiset Libyasta ovat pettymys. Siitä huolimatta, vaikka ei ole ollut mitään läpimurtoa, niin Libyan esimerkki osoittaa, mihin Euroopan unioni on kykeneväinen, kun se toimii yhdessä YK kanssa ja mobilisoi diplomaattiset voimansa. Tämä politiikka ei ole tarpeen ainoastaan Libyan suuntaan, vaan EUn täytyy myös selkeästi osoittaa tukeansa muille alueelle Lähi-idässä. Meidän täytyy hyvin selkeästi sanoa, että ei ole mitään vaihtoehtoa rauhalle. Konfliktien osapuolien täytyy tietää, että se mahdollisuus, mikä Libyalla nyt on, ei kovin nopeasti palaa. Me tiedämme, että monivuotinen sisällissota on johtanut meidän turvallisuutemme heikkenemiseen ja se voi myös merkitä lisää pakolaisia. Ja sitten edustaa Benifeillä yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Meillä on nyt keskeinen vaihe Libyan tulevaisuuden äh, suhteen, koska on mahdollisuus saada aikaiseksi kansallisen yhtenäisyyden hallitus. Viime kuukausien aikana Bernardino Leonin tekemän työn perusteella, perusteella ja myöskin Mogherinin tuella. Täytyisi nyt ymmärtää, että onko olemassa todellista poliittista tahtoa Tobrukin ja Tripolin edustajien taholta, koska viestit, joita kaikuu tällä hetkellä eivät ole kovin rohkaisevia, kuten Gomez totesi. Vielä on paljon ongelmia ratkaistavaksi esimerkiksi sopimuksen täytäntöönpanon suhteen ja humanitaarisen kriisin suhteen ja on saatava aikaiseksi sellainen turvallisuuskehys, joka äh, toimisi äh, Isiksen hallitsemilla alueilla ja erilaisen rikollisen toiminnan Tyyssiassa. Ilman poliittista painostusta neuvotteluosapuolien suuntaan emme saa äh, kansallista vakautusta aikaiseksi, mutta libyalaiset sen loppujen lopuksi sitten kuitenkin valitsevat. Emme voi jättää näin strategisesti tärkeätä maata äh, romahtamaan, koska sillä olisi katastrofaaliset vaikutukset myös Eurooppaan. Kiitos. Ja sitten edustaja Howitz, olkaa hyvä. Jotta EU olisi menestyksekäs ulkopolitiikassaan, täytyy osoittaa, että olemme oppineet menneestä. Tässä olemme epäonnistuneet konfliktien ratkaisussa. 800 miljoonaa on menetetty monessa vuodessa ja tässä täytyy olla varovaisia vastaistujen kanssa, jotta emme mene liiallisuuksiin. Uutta Gaddafia ei saa tulla ja jonkinlainen väliajan ratkaisu täytyy löytyä. Bengasin ratkaisu on osoittautunut tuhoavaksi sellaiseksi. Meidän täytyy saada aikaan rauhanomainen ratkaisu libyalaisten etujen mukaisesti, ei ainoastaan kontrolloida rajoja Välimeren eteläpuolella. Täytyy ottaa huomioon myös Libyan eteläpuoliset maat, eikä vain Välimeren naapurimaat, ja täytyy katsoa, mitä ryhmittymiä ISIS on saanut rekrytoitua. Ja demokraattisen siirtymän ähm, ongelmat Libyassa on johtanut terrorismin vankkaan jalansijaan. Nyt täytyy jotenkin rauhoittaa tilanne jotta Libyaan saadaan vakautta sen kansalaisten nimissä. Kiitos edustaja Auvit ja seuraavaksi keskustelu ilman listaa. Ja ottaen huomioon, miten kiireinen aikataulu meillä on, niin otamme yhden puhujan per ryhmä siinä järjestyksessä, kun puheenvuoroja on pyydetty. Four years Kiitoksia sen jälkeen. Neljä vuotta sen jälkeen, kun Gaddafi syösti, syöstiin vallassa, Libya on äh, taloudellisesti, poliittisesti äh, kriisitilassa ja myöskin humanitaarisesti. Ja olen samaa mieltä siitä, että tämä on seurausta maan kahden tärkeimmän äh, joukkion kyvyttömyydestä saada aikaiseksi vallanjakoa ja hallitusta. Ja tämä on sitten osoituksen siitä, että on tärkeää toimia tehokkaasti, jotta saataisiin ihmissalakuljetus myöskin loppumaan Libyan vesillä. Tarvitaan yhtenäinen Libyan kansa ja valtio, jotta ihmissalakuljettajat ja muut rikolliset eivät pääsisi hyödyntämään maan voimavaroja ja syömään sitä vaurautta, joka kuuluisi kansalaisille. Kiitos. No, ja sitten Mitch ei näytä olevan paikalla. Seuraavaksi edustaja Frunzulika, olkaa hyvä, yksi minuutti. Grazie, presidente. It seems I'm lucky. Kiitos, nähtävästi olen aikamoinen onnenpoika. Nyt on eh, aika ottaa merkittävä askel kohti demokraattista kansalaisvaltiota Libyassa ja myös vasta Libyan kansan tarpeisiin koko alue on terrorismin ja epävakauden kourissa ja sen vuoksi EUn täytyy tehdä yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa, jotta voitaisiin palauttaa vakaus alueelle. On käynyt ilmi, että kansainväliset kriisit on mahdollista ratkaista, mikäli kaikki osapuolet haluavat käynnistää poliittisen vuoropuhelun, tehdä yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä noudattaa sopimuksia. Sen lisäksi, jos me luomme turvallisen alueen Libyaan, niin silloin me autamme pakolaisia ja silloin sitä kautta me myös vähennämme paineita ulkorajoillemme sen vuoksi, että ihmiset jäävät kotimaahansa, jos Libya on vakaa ja sen vuoksi täytyy taata vakaa tilanne Libyaan. Kiitoksia myös, että puheen aikoja. Sitten Maria yksi minuutti. Kiitos. Libyan tilanne osoittaa, mitkä ovat EUn tulevaisuuden haasteet. Yli 400 000 pakolaista pyrkii sisällissotaa pakoon ja kaikki nämä saapuvat Euroopan porteille. Kuka tukee jihadistitaistelijoita Libyassa? kuten <clears throat> Turkissa, anteeksi, Syyriassa tehdään. Mikä on Turkin rooli, entä muiden toimijoiden? Tietääkö komissio, <clears throat> että journalistien tietolähteet ovat sanoneet, että yksi laiva lähti Aleksandriasta ja lähti Libyan Miseratan alueelle ja sieltä lähti sitten kohti Eurooppaa Kreetan ulkopuolella se pysäytettiin. Siellä oli 500 asetta ja hirveän paljon luoteja, ase, ammuksia ja nämä olivat menossa Libyaan. Mitä me teemme tämän aseiden salakuljetuksen kanssa? Kuka näitä jihadisteja oikein aseistaa? Господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, Кризата в Либия и двете враждуващи страни бяха сред основните причини за някои от трагичните събития с невинни хора, на които станахме свидетели през изминалите месеци. Тук е... Tässä on, tapahtuma, tai siis tässä on kysymys nyt viattomista ihmistä ja sen vuoksi nyt on todellakin aika äh, saada tämä riippumaton äh, edustaja, joka on laatinut äh, rauhansuunnitelmat maalle Bernardino Leon. No, maassa on kaksi hallitusta, jotka eivät ole antaneet minkäännäköisiä merkkejä siitä, että he aikoisivat allekirjoittaa tämän sopimuksen. Tarkoitus oli, että tämä tapahtuisi myöhäisintään 20. lokakuuta. Korkea edustaja Mogherinin pitäisi tehdä kaikkensa, että nämä maat palaavat neuvottelupöydän ääreen tarkoituksena saada aikaan kansallinen sovintohallitus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 on seurausta siitä kaauksesta, joka on ollut vallalla jo Libyassa monta vuotta vallanpitäjien luomasta kaauksesta. Ja meitä, meidän täytyy auttaa vakauttamaan hallintoja, auttamaan hallintoa hoitamaan tehtävien, Mutta tämä on vaikeaa, koska USA ja sen liittolaiset ovat tuhonneet hallintorakenteet Libyassa. Sota ja huono jälleenrakennus näyttävät johtavan siihen, että vakaus, vakauden aikaansaaminen pitkittyy kauas tulevaisuuteen ja se on osittain meidän omaa syytämme ja meidän pitäisi tehdä kovasti työtä, jotta saisimme tilanteen parantumaan. Thank you, mr president commissioner you give some the aid that is available to libya. Kiitos. Te puhuitte siitä, että me annamme 100 miljoonaa ylimääräistä Libyalle olemassa olevien ohjelmien lisäksi. Mistä tämä avokätisyys nyt johtuu ja onko tässä tietyt takeet esimerkiksi siitä, että ei syrjitä kristittyjä tai muita uskonnollisia vähemmistöjä. Toisekseen Gaddafin allaisuudessa Libya rahoitti ja aseisti IRAta, joten he ovat olleet vastuussa monista uhreista, jotka vieläkin ovat elossa Irlannissa. Ja kun me puhuimme tästä kuning, yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, niin silloin sanottiin, että olemassa olevaa jäädytettyjä varoja ei voida käyttää näiden uhrien tukemiseen johtuen eu lainsäädännöstä. Voitteko taata, että näin on? Ja jos näin on, niin tuletteko te kuitenkin tukemaan näitä Pohjois-Irlannin uhreja, Libyan aiheuttamia uhreja, niin että voidaan poistaa nämä väärät lait ja sillä tavalla voitaisiin korjata tämä vääryys? Kiitokset ja sitten komission edustajalla on vastauspuheenvuoro. Kiitos arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Kiitos tästä polveilevasta keskustelusta. Tämä oli hyvin kiinnostavaa mielipiteen vaihtoa ja toimitan tästä tiedot tietysti korkealle edustajalle ja muille asianosaisille. Hyvät kollegat, me jatkamme tuen antamista YK edustajalle tulevien viikkojen aikana ja totta kai toivomme, että kaikki osapuolet voivat allekirjoittaa tämän sopimuksen nyt aivan lähipäivinä olemme vakuuttuneita siitä, että kaikki osapuolet nyt ymmärtävät, että aikaa ei ole hukattavaksi. Aika on kypsä. Nyt täytyy ajatella Libyan tulevaisuutta. Libyan talous on romahtanut ja yhteiskunta on hajonnut. ja me haluamme rangaista niitä, jotka viime vuosien aikana ovat sabotoineet näitä rauhan keskusteluja. Euroopan unioni ei hyväksy sitä, että Libya jakautuu. Euroopan unioni ei hyväksy sitä, että mikään yksittäinen osapuoli ottaa vallan ja, ja laittaa oman järjestelmänsä valtaan väkivalloin. Euroopan unioni ei hyväksy sitä, että Libyan rahoituslaitokset, keskuspankki ja öljyyhtiöt olisivat puolueellisia, niiden pitää olla riippumattomia. Libyan investointiviraston ja muiden toimijoiden pitää toimia itsenäisesti. Ne eivät saa olla tämän partisaanitaistelun osapuolia. Tämä näiden toimijoiden neutraalius on pitänyt maan jotakuinkin yhdessä ja tämän neutraaliuden takaamalla me voimme pitää kiinni maan yhtenäisyydestä tulevaisuudessakin. Tämä on meidän moraalinen velvoitteemme Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitoksia paljon komission edustajalle ja nyt tämä keskustelu